tekstiä, äh, lakia. Ja nämä tullaan asettamaan tämän päivän pöytäkirjeen liitteeksi. Olen saanut äh, EPP-ryhmältä luet luettelon nimityksistä valiokuntiin ja valtuuskuntiin. Tämä luettelo julkaistaan pöytäkirjan yhteydessä ja nämä hyväksytään, mikäli ei ajoissa tule vastalauseita. Siirrymme eteenpäin äh, esityslistaan.